Hyvät kollegat, ehdotan, että siirtyisimme seuraavaan kohtaan esityslistalla. Kiitoksia. Euroopan kansanpuolueen ryhmältä, kristillisdemokraateilta ja vihreiden ryhmältä, vapaalta Anssilta, ehdotukset seuraavista nimityksistä. Naisten oikeuksien ja tasa-arvoasioiden valiokuntaan rouva Konstans Le Grip. Sitten yh- yhteisparlamentaariseen valiokuntaan EU-Kroatia. Rova Maria Konalissen, hän korvaa Rova Heidi Ryylen. Onko tähän huomioita? En näe. Eli asia on näin päätetty. Sitten... Sorry. Point of order. Työjärjestyshuomautus. Okay. Uh, given that, uh... Niin, se, että Japanin maanjäristys ja kärsimys Japanissa on äskettäin tapahtunut, oli semmoisesti hyvä, että tämä parlamentti osoittaisi osanottonsa japanilaisen ja demokratian kanssa Japanissa osoittamalla myötätuntoa noudattamalla minuutin hiljaisen hetkeä. Pyydän huomiota. Meillä oli viime viikolla tapaaminen. Siellä olivat kaikki jäsenet parlamentissa, ja tapaaminen oli Van Rompoin kanssa. Sen kokouksen aluksi